we start? Good evening, colleagues. Um, if there are no... Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa esityslistaan, se on hyväksytty. Tänään meillä ei ole Tanskassa, Maltassa, Kroatissa kielenkielessä tulkkausta. Meillä on koneäänestys kello 20.30, joten pitäkääpä äänestyskortit mukana. Ja lopuksi pöytäkirjat hyväksytään 9. 9. helmikuuta ja 11. 12. huhtikuuta, mikäli ei ole huomattavan on hyväksytty. So we come to our only order of business today. Sitten menemme varsinaiseen asiaan äänestyksen lisäksi. Meillä on aiheena komission jäsen Julian Kingin esitys koskien turvallisuusunionia. Meillä oli valmisteleva kokous 5. joulukuuta. Se oli erittäin hyvä kokous. Europolin internet referral-yksikkö oli siellä mukana ja siellä käytiin strategista vuoropuhelua ja mielestäni kyseessä oli erittäin hyvä valmistautuminen tähän päivään. Tiedän, että ihmisiä tulee lisää paikalle, kun kello etenee, mutta on hyvin tärkeää, että meillä on tämä kokous tänään. Kuten koordinaattorit päättivät, kaksi kertaa vuodessa keskitymme tiettyyn aiheeseen komission jäsenen kanssa. Ensimmäinen pidettiin 23. maaliskuuta, niin kuin varmaan muistettiin, ja tuolloin aiheena oli eh, turvallisuuden alan tietojen vaihtovälineet ja täytäntöpano. Tänään aiheena on terrorisminarratiivin estäminen. Olemme saaneet aika paljon tärkeää tietoa tästä ja tänään haluaisimme kuulla suoraan komission jäseneltä. Mikä on hänen näkemyksensä, miten hän analysoi tätä tilannetta, millaisia lähestymistapoja on, kuinka terroristipropagandaan voidaan puuttua. Tämä on aivan kriittinen, tärkeä alue. Valmistelevassa, valioku- valmistelevassa kokouksessa jo käsittelimme näitä asioita, jotka liittyvät eh, propagandan levittämisen estämiseen ja uudelleen eh, suuntaamismenettelyyn ja eh, hallintusten välinen viestintä ja viestien synkronisointia ja toiminta. Mehän myöskin kuulemme hallitusten kantoja ja meillä on myös parlamentin taustadus asiakirja, jos olette siihen vielä tutustuneet, niin katsokaapa sitä, se on erittäin hyvä tausta-asiakirja, joka on täällä parlamentissa tuotettu ja siihen on syytä perehtyä vielä kokouksen jälkeenkin. Tiedämme, että EU jo on omaksunut vapaaehtoisen käytännön säännöstön ja meillä on tällainen niin Europolin internetyksikkö myös aiheesta. Yhteisiä määritelmiä ja selkeyttä kuitenkin tarvitaan. Ne ovat vielä ongelma ja niistä keskusteltiin viime keskiviikkona kollegoiden kesken tuossa valmistelussa koko, kokouksessa. Tämä on todella tärkeä aihe, joka on tänään todella teemanamme ja haluaisin kiittää komission jäsentä läsnäolosta samoin kuin jäseniä. Komission jäsen, jos voisin antaa teille puheenvuoron nyt kymmeneksi minuutiksi tätä tärkeää aiheutta varten, niin haluaisin vielä mainita sen, että erityisvaliokunnan jäsenet terroristivaliokunnasta on myös kutsuttu tämän päivän kokoukseen. No niin, hyvä komission jäsen, teillä on nyt puheenvuoro koskien tätä kiinnostavaa aihetta. Sitten aloitamme keskustelun. Kiitos, että olette kutsuneet minut tähän turvallisuusvuoropuheluun. Valmisteleva työtä on tehty, se on kovin vaikuttavaa. Kenties sitten kysymyksissä ja vastauksissa voimme käsitellä myös aiheita, jotka nousivat valmistelevassa kokouksessa esille. Jos sopii, niin esittäisin katsauksen ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyhän on aina parempi kuin tilanteeseen puuttuminen, hoitaminen jälkikäteen. Puhuisin terrorismin rahoittamisesta ja miten rahoitusvarat saadaan katkaistuksi. Ja aivan niin kuin pyysitte, keskityn siihen, miten käsittelemme radikalisoitumista, miten voimme reagoida varoitusmerkkeihin, välittää vaihtoehtoisia myönteisiä viestejä haavoittuville yhteisöille ja yksilöille. Mitä pidemmälle pääsemme, tässä työssämme, kun ajatellaan, missä terroristit toimivat, niin sen, sitä paremmin ja enemmän on puututtava myös juurisyihin, eli ideologiaan, ajattelutapoihin, siihen, miten yksilöt ja yhteisöt voisivat toimia vastustuskykyisemmin suhteessa terroristien propagandaan. Olemme kokeneet monia iskuja viime kuukausienkin aikana internetissä tapahtuu groomingia ja levitetään propagandaa ja yllytetään terrorismiin. Terrorismirikokset ovat vakavia sekä verkossa ja sen ulkopuolella. Kaikki tämä on otettava yhtä vakavasti. Mikään toimija ei voi selvitä tästä vaikeasta tehtävästä yksin. Tämä kävi ilmi myös äh, hiljan saamistamme tiedoista hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan on tehtävä yhteistyötä. Niin kuin tiedätte, meillä on äh, internetfoorumi, joka tekee työtä jäsenvaltioiden, kumppanimaiden, Europolin kanssa. Äh, meillä on myös strategisen viestinnän verkosto EU:ssa. Meillä on myös tutkijayhteisö, henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tästä alasta ja suuret internetyritykset. Näillä foorumeilla yritämme työtä tehostaa. Näin olemme tehneet jo viime vuosien aikana. Työ on oikein hyvä. Olemme vastustaneet propagandaa ja tarjonneet vaihtoehtoista lähestymistapaa ja narratiivia. Niin kuin tiedätte, viime viikolla oli kolmas vuosittainen ministeritason kokous, joka järjestettiin Brysselissä. Kokouksen lopussa komission sen Avramopoulos ja minä itse katsoimme, että etenemme oikeaan suuntaan työssämme. Suuret, suuret yritykset käyttävät automaattisia tunnistusvälineitä entistä enemmän. On tun, tunnistettu YouTubesta, Facebookista, Twitteristä haitallista sisältöä ja sitä on poistettu. On myös tägätty sisältöjä niin, että kun havainto on tehty, niin sisältö ei enää ilmaannu muualle. 30 000 elementtiä on poistettu. Europolissa on internet-sisällöstä ilmoittamista käsittelevä yksikkö, se tekee erinomaista työtä. Yli 40 000 sisältöyksikköä se on käsitellyt. Ja hyvin tärkeää on se, että yli sadalla eri formilla työtä tehdään. Kyse on myös pienemmistä alustoista, joissa tätä torjuntatyötä tehdään. Jäsenvaltiot ottavat aiheen vakavasti, niin kuin pitääkin. Ne investoivat kapasiteettiin, jotta sisältöä voidaan poistaa internetistä. Emme ole kuitenkaan vielä maalissa. Työmme sujuu hyvin, mutta vielä tulisi parantaa. Nopeutta tarvitaan lisää ja pitää myös seurantaa tehostaa niin, että toimimme johdonmukaisesti ja avoimesti. Meillä ei ole vielä sisällön poistamisen nopeudesta luotettavia tilastoja, vaikkakin on pyritty toimimaan niin sanotun kultaisen tunnin golden hourin puitteissa sisällön poistossa. Eli miten nopeasti sisältö poistetaan. Tässä tarvitaan vielä äh, parannusta. Välttämättä lainvalvontaviranomaiset eivät aina tässä pysy mukana. Edelleenkin PK-yrityksiä on siinä tilanteessa, että ne eivät vielä täysin ole tässä työssä mukana. Ja äh, välittäjät etsivät nimenomaan heikointa lenkkiä. Eli jos suuret yritykset reagoivat, niin pienet sitten eivät välttämättä niin nopeasti. Eli täytyy toimia tämän foorumin tehostamiseksi. Me olemme sitoutuneita myös äh, vapaaehtoisesti tähän työhön. Juncker omassa kirjeessään tälle parlamentille sitoutui siihen, että me seuraamme edistystä ja katsomme, tarvitaanko lisätoimia, jotta voidaan varmistaa se, että havaitaan ja poistetaan laitonta sisältöä nopeasti verkosta. Tässä täytyy ryhtyä myös lainsäädäntötoimiin. Luonnollisesti meillä on myös toinen tavoite, levittää äh, vastanarratiivia, vaihtoehtoista narratiivia niin, että ei kannata lähteä radikalisoitumisen ja väkivallan tielle – Kyse on myös erilaisista näkökulmista, perspektiiveistä suhteessa siihen, miten oma elämä voi edetä. Me haluamme internetissä luonnollisesti toimia myös positiivisesti niin, että saamme kosketuksen ihmisiin. Internetfoorumissa viime viikolla korostimme sitä erinomaista työtä, jota on tehty, kun on pyritty voimaannuttamaan kansalaisyhteiskuntaa ja tarjoamaan tätä kautta apua. Meillä on vakavasti otettavia ohjelmia. 10 miljoonaa euroa on ollut rahoitus useassa vaiheessa. Niin tällä täydennetään kansallisia toimia, joita myös internetyritykset itse ovat tukemassa. Ensimmäisessä vaiheessa huippuosaamisyksikkö on tarjonnut myös koulutusta kansalaisyhteiskunnalle. Yli 250 järjestöä kautta Euroopan unioni on ollut tässä mukana. Olemme myös pyytäneet ehdotuksia kansalaisyhteiskunnalta, eh, jotta kuusi miljoonaa voidaan käyttää rahoitukseen eh, ja rahoitetaan hankkeita, joilla taistellaan propagandaa vastaan internetissä ja tarjotaan vaihtoehtoja. Tästä valiokunnasta on saatu paljon suosituksia. Nekin nousivat esille vasta järjestetyssä kokouksessa. Ehdotukset täytyy nähdä laajemmassa yhteydessä strategiassa, kuinka viestimme sekä verkossa että sen ulkopuolella, niin että verkkohankkeista, verkkohankkeille saadaan myös tukea verkon ulkopuolella. Täytyy myös kohdistaa viesti oikealle yleisölle, niille, jotka ovat haavoittuvimpia. Täytyy olla mitattavissa olevia tavoitteita, joita sitten voidaan arvioida. Haluamme myös parempaa ymmärrystä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen niin, että ammattilaiset olisivat valmistautuneempia kohtaamaan tämän tyyppisiä tilanteita. Tarvitaan tutkimusta, tieteellisiä välineitä, ehdotuksia politiikaksi, politiikan tekijöiden käyttöön, mukaan luettuna asiantuntijat radikalisoitumisen alalla. Täytyy voida havaita äh, äh, radikaaliterroristi sisältöä. Meillä on ollut 50 hanketta, joita olemme rahoittaneet noin 30 miljoonalla eurolla viime vuosien aikana. Meillä on myös huippuosaamisyksikkö, joka auttaa kansalaisyhteiskunnan ryhmittymiä, jotka toimivat aktiivisesti tällä alalla, jotta voisimme oppia toinen toisiltamme. Jäsenvaltiot ovat äh, tehostaneet äh, infrastruktuuria ja resursseja, järjestäneet viestintäkampanjaa ja kansalaisyhteiskunnan viranomaistoimijoiden ja muiden uskottavien äänten tuella. Autamme jäsenvaltioita kehittämään omaa strategista viestintäänsä. Kaikki tämä työ nähdäkseni on tärkeää, mutta olen samaa mieltä siitä näkemyksestä, joka on myös mietinnössänne, että strateginen viestintä on säilytettävä keskeisellä sijalla äh, terrorismin vastaisessa työssämme. Meillä on korkean tason asiantuntijaryhmä, jossa alan tutkijat, asiantuntijat, komissio ja jäsenvaltiot ovat edustettuina. Ja tämä foorumi kokoaa yhteen kaikki ne, jotka toimivat eturintamassa, esimerkiksi koulutusalalla, yhteisöjen kanssa tehtävässä työssä sekä viranomaistyössä. Haluamme varmistaa, että tämä yhteistyö todella toimii niin kuin sen tulisi toimia. Ensimmäinen väliarvio saatiin viime viikolla. Siinä kehotetaan meitä tehostamaan työtämme propagandaa vastaan, niin että voimme tehostaa alalla toimivien yhteistyötä. Tarvitaan myös tehokkaampaa rakenteellista vastausta EUlta. Perehdymme siihen, mitä voisimme EUssa tehdä, jotta voisimme tukea jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa, kun ne tekevät omaa työtään. Ja niiden tulisi tehdä sitä vieläkin tehokkaammin. Ymmärrän, että on enää muutama sekunti jäljellä, mutta jos sallitte, niin aivan lyhyesti sanoisin muutaman sanan terrorismin rahoituksesta. Sehän on tämän valiokunnan sydäntä lähellä oleva aihe. Me kaikki ymmärrämme, miten tärkeää tämä tekemämme työ on. Olemme saaneet edistystä aikaan Täytyy sanoa, että olisi hienoa, jos saisimme työn valmiiksi rahanpesun vastaisen direktiivin viidennessä päivityksessä. Tiedän, että Viro puheenjohtaja puheenjohtajavaltiona ja parlamentissa Argentiini ovat tehneet kovasti työtä tämän aiheen hyväksi. Komissio aikoo niin ikään tarjota tukensa aiheen käsittelylle. Tiedämme, että avoimuus ja todellisen omistajan selville saaminen ovat hyvin tärkeitä seikkoja. Luottamus on tärkeää. Pankkitilirekisteri olisi myös hyödyllinen, kun taistelemme terrorismin rahoitusta vastaan. Toivon, että seuraavassa kolmikannassa saadaan edistystä aikaan. On myös ehdotettu sitä, että rikosoikeudelliset sanktiot tulisi harmonisoida silloin, kun kyse on rahanpesuvastaisesta työstä. Tuettaisiin rajat ylittävää yhteistyötä Tämä on hyvin myönteinen merkki, että tänään, myöhemmin tänään valiokunta aiheesta äänestää. Kiitos siis tästä työstä. Viime viikolla saatiin myönteinen äänestystulos yhteisessä kokouksessa. Tarkoitus on vahvistaa käteisrahan äh, valvontaa silloin, kun raha tulee EU-hun. Ja Kolmantena aiheena tässä paketissa oli varojen jäädyttämis- ja takavorikointipäätösten tehostaminen. Haluan tukea kovasti sitä työtä, jota edustaja Grisbeck on vienyt eteenpäin tässä aiheessa. Toivottavasti kaikki saataisiin valmiiksi ensi kesään mennessä. Puhun näistä aiheista sen takia, että meillä on kyberturvallisuus, verkkoturvallisuuspaketti ollut viime aikoina esillä. Tämän lisäksi olemme halunneet taistella myös mm, maksuvälinepetoksia vastaan. Ja toivon, että tämä täydentää sitä työtä, jota nyt jo tehdään ja joka on jo käynnissä. Aiomme ehdottaa direktiiviä, jolla lainvalvontaviranomaiset saisivat pääsyn pankkitilirekisteriin, jonka, joka luotaisiin nimenomaan tällä rahanpesuvastaisella säädöksellä. Näin lain valvontaviranomaiset saisivat tukea. He saisivat tietoa, jota voitaisiin myös vaihtaa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on myös aloite siitä, jolla pyrimme eh, rahoitusalan valvojien mm, yhteistyötä helpottamaan perehdymme nyt suhteellisuuteen ja tekniseen toteutettavuuteen niissä toimissa, joilla voitaisiin tukea myös teidän työtänne terrorismin rahoituksen vastustamisessa. Komission jäsen pulosin kanssa yhdessä esittelemme ehdotuksia yhteentoimivuudesta. Niistähän olemme aiemminkin keskustelleet täällä. Ja jos teille sopii, niin mielelläni voin tulla myöhemmin vieraaksenne silloin, kun teille sopii keskustelemaan näistä aiheista todennäköisesti alkavan vuoden puolella. Kiitos. Suuret kiitokset, hyvä komission jäsen. Kiitoksia myös tästä muistutuksesta siitä, kuinka paljon työtä tässä valiokunnassa jäsenet tekevät eri asioiden parissa. Ja tänään meillä on todella äänestys vielä tästä rahanpesuasiasta. Tänään ei ole paljonkaan jäseniä paikalla, mutta Paljon, paljon työtä on tehty, lainsäädännöllistä työtä tässä valiokunnassa. Kiitoksia tästä. Nyt ala, aloitan keskustelun. Voisin ehkä aivan aluksi esittää yhden kysymyksen, joka koskee mittakaavaa. Voisinko nopeasti kysyä yhden kysymyksen? Sopiko teille? No, pientä jännitystä täällä on aistittavissa. Mutta keskustelimme valmisteluevassa kokouksessa asiasta – en nyt halua kysyä tästä Europolin eh, internet-sisällöstä eh, ilmoittavasta yksiköstä, mutta aivan mittakaava kysymyksestä, miten nämä eri mallit toimivat. Meillä on, eh, tarvitsemme hyvän näkymän, käsityksen tästä, missä nyt oikeastaan mennään, kuinka suuresta asiasta on kysymys, kun ajatellaan ääri-sisältöä verkossa, joka saattaa yllättää muita ryhtymään toimiin – Miltä teistä vaikuttaa? Kuinka hyvin Europolissa on saatu näitä sisältöjä pois verrattuna sitten tähän vastanarratiiviin ja uudelleen ohjaamismekanismiin? Olemme täysin aliarvioineet, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat vaihtoehtoinen koska tässähän on kohtana tietty, tietty yleisö. Haluaisin vain tietää, minkälainen nykytilanne on, kuinka suuri tämä koko ongelma on. Meillä on toki tilastoja Euroopalta, mutta haluaisin saada käsityksen siitä, minkä mittakaavan ongelmasta on kysymys ja missä mennään sen torjumisessa. Ensin antaisin puheenvuoron äh, Grispekille. Hän on TER-valiokunnan äh, puheenjohtaja. Täällä on koordinaattorit, EPPn koordinaattorikin on täällä ja nyt Holmeerisen puheenvuoron EPPstä. Merci beaucoup, euh, président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Think I made, yeah, sorry, that got lost in translation. Taisi mennä tulkauksesta hukkaan. Lost, but you carry on. Natalie, please. Ei se mitään, Natalie, jatka vain. Everyone's, everyone's either in a very gentle mood or tired. Kaikki ovat nyt joko hyvin ystävällisiä tai vähi, väsyneitä, ehkä pikemminkin väsyneitä. Ole hyvä vain, ole hyvä vain. Merci. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja komission sen hyvät kollegat. Kiitoksia, että olette täällä maanantai-iltana täysistuntoviikon alussa täällä Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette paikalla ja että olette niin näkyvä kaikkialla Euroopassa, kun ajatellaan tätä sisältöä ja kunne sisällön toteuttamista, mitä tulee terrorismin torjuntaan. Kuuntelin esitystänne. Minulla on tämä pöytäkirja valmistelevasta kokouksesta. Ja olin myöskin tässä foorumikokouksessa hiukan viime viikolla. Sieltä saatiin paljon rohkaisevia merkkejä. Kun ajatellaan tätä yhteistyötä ja kun yritetään nyt edetä yhtä nopeasti kuin nämä terroristit ja muut rikolliset, jotka syyllistyvät näihin terroristi-iskuihin Euroopassa ja joilla on maailmanlaajuinen verkosto. Palaisin yhteen kysymykseen, josta puhuitte. Eli tällaisen vastapropagandan toteuttaminen. Sehän on alkanut vahvistua yhteistyömme ansiosta. Meidän täytyy torjua terroristien ajatuksia ja propagandaa. Me tiedämme, että Euroopassa on näitä terroristiiskuja ja nyt on näitä digitaalisia toimintatapoja. että nämä terroristit saavat hyvin paljon tuhoa aikaan. Eli sitten kun ajatellaan jäsenvaltioiden käytänteitä näissä asioissa, ovatko kaikki jäsenvaltiot ryhtyneet aloitteisiin, esimerkiksi virallisiin kampanjoihin terroristipropagandaa vastaan. Vähän niin kuin omassa maassani, siellä on tämä Stop Jihadismille kampanjalle, kampanja. Eli nämä käytänteet alkavat myönteisesti levitä jäsenvaltioihin. Eli onko tämän samantyyppistä? Ja toisaalta kuten muutkin tietyt kollegat tässä terrorismi-erityisvaliokunnassa. Eli nyt kun teillä on tämä kokonaiskuva, niin onko joissain jäsenvaltioissa välineitä, jotka olisivat mielenkiintoisia ja ehkä tehokkaampia? Eli ehkä muilla tavalla voitaisiin päästä tehokkaasti tavoitteisiin. Kiitos. Thank you very much, Natalie. And, and again, that was a very good question because... Kiitoksia, Natalie. Tämä on oikein hyvä kysymys. Valmistelemassa kokouksessa tuli selväksi se, että nyt tämä on pikemminkin jäsenvaltiovetoinen asia kuin meidän asia jäsenvaltiossa. Tehdään vähän erilaisia asioita ja se olikin aika kiinnostava huomio asiantuntijoilta, joita tapasimme. Sitten Monika Empepestä, ole hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Minullakin on tästä jatkokysymys. Kun ajatellaan belgialaista terrorismia asiantuntija Marania, niin hän sanoi, että salafistit ovat, aloittavat tämän kasvatuksen jo 6-7-vuotiaana hyvin hienovaraisesti. Syötetään lapsille näitä ajatuksia. Ja monissa tapauksissa Myöskin perhe- ja ystäväpiiri vaikuttaa tähän tilanteeseen. Olemme nyt käyneet näillä vierailuilla ja olemme huomanneet, että viranomaiset sanoivat, että nyt on, tulee hyvin paljon naisia ja lapsia takaisin. Ja äh, he saavat kohte, kohteeksensa hyvin erilaista kohtelua. Osa näistä lapsista on erittäin traumatisoituneita. He ovat jo kahdeksan, vuotiaana viety näille taisteluleireille ja heitä opetetaan tappamaan eläviä olentoja. Eli he palaavat sieltä sitten hyvin traumatisoituneina. Heillä on sitten psyykkisiä ongelmia, radikalisoitumista. Eli onko tästä tehty jonkinlaista sopimusta jäsenvaltioiden välillä? Onko jotain koordinoitua menettelytapaa? Eli miten suhtaudutaan tällaisiin palaajien ja lapsiin? Eli mitä tehdään näille lapsille, jotka ovat hyvin traumatisoituneita. No sitten toinen kysymys. Te puhuitte terrorismin rahoituksesta. No, tällä viikolla puhutaan taas Panaman papereista, mutta meillä on puutteita myöskin EU:ssa. Ja hämmästyttävää on se, että tällä luettelolla, tästä luettelosta ei löydy yhtäkään EU-maata, vaikka tiedämme, että sellaisia meiltä löytyy. Eli tämä on minusta hiukan huolestuttavaa. Eli me olemme paljon suur avokätisempiä oman itsemme suhteen. Ja monet jäsenvaltiot ovat tässä nyt aika pidättyväisiä, mitä tulee eurooppalaisista säännöistä sopimiseen, jotta tällaiset kanavat saataisiin suljettua. No, tämä ei liity ainoastaan terrorismin rahoitukseen, vaan on Tähän liittyy esimerkiksi myöskin veron välttely, veronkierto ja kaikkea muuta. Mutta EU:ssa meillä ei ole minkäänlaista yhteistä standardia, jonka kautta voitaisiin sulkea pois tällaiset ilmiöt tai ainakin rajoittaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Kiitoksia sitten SNDn Kiitoksia puheenjohtaja. On sanottava, että olen hyvin väsynyt, joten tänään puhun saksaa, olen pahoillani. Zunächst einmal, ähm, commissioner... Ensinnäkin komission jäsen King alussa puhui ennaltaehkäisystä ja sitten hän alkoi heti puhua terrorismin rahoituksesta. Se on tietysti ongelma, mutta se on hyvin monimutkainen ilmiö. Meillä on tietysti mahdollisuuksia puuttua asiaan, jos organisoimme toimintamme hyvin. Eli Euroopan sisäiset rahoitusvirrat tai Euroopan kautta kulkevat rahoitusvirrat voidaan pysäyttää. No sitten, jos Euroopasta taas lähdetään rahaa kolmansiin maihin terroristitarkoituksiin, niin niitä on vaikeampi estää. Eli mitä mahdollisuuksia tässä on? Ja onko meillä tietoa siitä, millä alueella on erityisiä rahoitusvirtoja. Ja aikaisemminhan puhuttiin myöskin länsimaista. No, ne eivät ehkä rahoittaneet terrorismia, mutta kuitenkin diktatuureja. Ja puhun nyt tästä, koska jos me puhumme terrorismin syistä, niin kyllä meidän täytyy katsoa vähän tulevaisuuteenkin ja miettiä, miksi Afganistan, Iran, Irak, Syyria, miksi ne ovat epävakaita ja mikä vaikutus länsimaisilla valtioilla on ollut tähän tilanteeseen. No sitten näiden perussyiden torjuminen. Siihen liittyy myöskin se, miten me käyttäydymme kolmansien maiden suhteen. Se on tärkeää muistaa. Ja meidän täytyy katsoa, mitä voisimme tehdä, jotta käytetty teknologia saataisiin valvonnan alaiseksi. Ja Holmairi jo puhui Belgian poliisista, mutta sitten on myöskin terrorismivirastoja Yhdysvalloissa. Ja jos paikan päällä on mahdollisuus puuttua näihin lapsiin ja varhaisessa vaiheessa, niin totta kai poliisin pitää olla mukana tässä toiminnassa mutta sitten tarvitaan koko yhteiskunta mukaan, eli kirkot, koulut ja muut järjestöt. Sitten terrorismikuvat ja videot netissä. on ne ovat tietysti tärkeitä. Ja pahoin pelkään, että rahoitus on niin tehokasta, että nämä viestit, joita suunnataan näille ihmisille, Ne muotoillaan jäsenvaltion mukaan ja kohdennetaan eri ryhmiin. Eli on hyvin vaikea Euroopan tasolla yhtä ainoa vastapropagandan muotoa. Mutta ehkä komission jäsen voisi kertoa, millaisia kokemuksia on tullut jäsenvaltioista ja miten tässä voitaisiin toimia. Viime viikolla puhuttiin siitä, miten hyvä olisi poistaa tiettyjä sisältöjä ja käsittääkseni on yksiselitteisesti tällaisia asioita, joita pitäisi poistaa, mutta sitten tätä harmaata aluetta. Ja tässä kohtaa täytyy katsoa, miten tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja yritetään välttää se, että poistetaan sisältöjä, jotka eivät ole niin yksiselitteisesti terrorismiin tai rikollisuuteen liittyviä. Ja sitten lopuksi vielä ennaltaehkäisy eikä pelkästään se, että estetään näitä tekoja. Sehän ei joka tapauksessa aina onnistu. Eli ennaltaehkäisyllä on yhä suurempi merkitys. Mutta minusta ei kuitenkaan tunnu, että kaikissa jäsenvaltioissa tilanne olisi vielä kohdallaan. En tiedä, onko teillä konkreettisia lukuja, mutta näiden lukujen osalta, ja kun ajatellaan henkilöstömäärää, niin tuntuu, että me olemme sitoutuneet paljon enemmän asioihin, kuten matkustajatietoihin ETIAS, yhteentoimivuus ja muut asiat. Mutta sitten kun ajatellaan deradikalisointia ja terrorismin ennaltaehkäisyä, niin siinä ollaan vielä lapsen kengissä, mutta ehkä minulta jäi jotain huomaamatta ja voitte vähän valistaa minua lisää. Kiitos ja sitten vihreältä Judith. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle hänen huomiostaan rahanpesuvastaiselle direktiiville. Aloitamme keskiviikkona yhdeksännen trilogin. Aika pitkäksi tämä alkaa venyä. Ja olen aika pettynyt asiasta, josta haluaisin teille kertoa ne on pettymyksiä tuossa asiassa aika paljon, mutta tämä on aivan, aivan erityisen suuri pettymys, kun ajatellaan tätä keskustelua. Tervaliokunta kävi viime perjantaina Europolissa. Rob Rain puhui siellä hänen käsityksestään, että tarvitaan eurooppalainen tiedusteluunioni ja rahanpesuun on puututtavaa ja on löydettävä ne henkilöt ja tahat, jotka käyttävät rikollista rahoitusta terrori-iskuja varten. Hän sanoi, että tarvitsemme tätä varten tiedusteluunionin Euroopan tasolla, mutta olin kyllä joudut ottamaan hänen te- pettymyksen, koska meillä oli teksti eh, luonnoksessa, joka näyttää katoavan, koska jäsenvaltiot eivät sitä halua. Tämä on suverenisuutta koskeva asia, eikä siinä ole minkäänlaista liikkumavaraa, ainakaan minä en sitä näin jäsenvaltioiden puolelta niin että todella saataisiin tarkastelulausekkeeseen edessä, että, että tulevaisuudessa voitaisiin harmonisoidulmalla tavalla puuttua tähän rahanpesuasiaan. Minusta tämä on huono merkki. Jos pyrimme torjumaan terrorismia täällä, niin yhteistyö on avainsana. Jos emme halua yhdessä toimia rahoituspuolella, niin niin tämä on todella, todella surullista. Sitten vielä palataan tähän narratiivikysymykseen Meillä oli todella hieno valmistelukokous, kiinnostavia puhujia ja hyvä mietintö, mutta on aika vaikea puhua näistä narratiiveista julkisissa kokouksissa, mikä toimii, mikä ei toimi. Nämä ovat sellaisia asioita, joita varmaankaan ei kannattaisi julkisesti käsitellä, joten siitä on aika vaikea täällä puhua. Siksi haluaisinkin vähän y- yleisemmän kysymyksen esittää kun ajatellaan tätä terroristi sisällön tai mahdollisen ter- terroristisisällön poistamisesta netistä. Sen tekee tämän EUn e, IRU-yksikkö. Ja tällä on kysymys siitä, että tämä terroristien sisältö ei vastaa omia standardeja. Tämä on johtanut joskus väärinkäsitykseen. Viime perjantaina kävi ilmi tuossa terroristikokouksessa. Puhumme Hollanti irakilaisten terrorismin torjuntakoordinaattorin kanssa. Minun massani otetaan pois se tietoja ainoastaan, mikäli kyseessä on rikollisuus. Eli kun tähän kohdennetaan sanktioita, kun taas eurooppalainen linja vaikuttaa olevan erilainen. Voisitteko vähän tätä vielä käsitellä lisää, koska olen hieman huolissani, jos jatkamme sillä tiellä, että otetaan ne verkosta pois Euroopan taholta tai ehdotetaan, että näitä poistettaisiin silloin, kun kyseessä ei välttämättä ole rikollinen sisältö. Jos mentäisiin tuomioistuimeen, niin e, kyseessä ei olisi asia, joka johtaisi rangaistukseen. Tämän haluaisin ymmärtää vielä paremmin. Sitten vielä viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Jatkuvasti puhutaan narratiivista niitä varten, joilla on taipumusta radikalisoitua ja puhutaan muslimiääri äärimuslimeista, mutta monissa terroristiuhka-analyyseistä Euroopan unionissa. Monissa maissa näemme, että on lisääntymässä tällainen oikeiston ääriliikehdintä ja myös äärioikeiston toimet. Minkälaisiin toimiin olemme ryhtymässä, kun ajatellaan vastanarratiivia tätä ryhmää varten? Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Täällä on vielä kolme Tomas Džedovský, olkaa hyvä. Tak eh, nevím, jestli jsem měl dostat slovo, protože nejsem ani koordinátor. Kiitos. En ole aivan varma, pitikö minä nyt tässä vaiheessa saada puheenvuoro. Minä en ole koordinaattori enkä edes puheenjohtaja, mutta kyllä olen odottanut tätä keskustelua kovasti ja ikävä kyllä en voinut osallistua eh, matkaan Kaalle tai siihen valmistelevan kokoukseen, josta aikaisemmin oli puhetta. Kun puhumme terrorismin rahoittamisesta, te komission jäsen mainitsitte aiemmin myös bitcoin-rahoituksen ja silloin minä ymmärsin, että on aika lailla typerää pohtia tätä aihetta. Minä ja kollegat esitimme kysymyksen siitä, voidaanko terrorismia rahoittaa myös tällaisilla kryptovaluutoilla, virtuaalivaluutoilla. Kyllä tätä kysymystä tulisi mielestäni pohtia myös hieman juridisemmastakin näkökulmasta. Asiantuntijat ovat maininneet, että Bulgariassa on takavarikoitu paljon bitcoineja. Haluaisinkin tietää, onko tämä aihe noussut esille? Oletteko käsitelleet sitä ja miten aiotte estää sitä, että näitä kryptovirtuaalivaluutoita käytetään terrorismin rahoitukseen meitä uhkaamaan? Minä voisin perustaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan hyvin helposti yrityksen, voisin sijoittaa rahaa yritykseen ja voisin sitten yrityksen kautta rahoittaa ihan mitä vain haluaisin. Sykyprokseenkin voisin mennä ja perustaa sinne yrityksen. Kuitenkaan avoimuutta ei ole sen suhteen, miten nämä erilaiset yritysrakenteet toimivat. Haluaisikin kysyä, oletteko valmis taistelemaan tämän tyyppisiä ongelmia vastaan ja jos kyllä, niin miten? Sitten hieman täsmällisempi kysymys. Me olemme hiljan jättäneet vuosipäivää Charlie Hebdon hyökkäyksen jälkeen. Ainakin yksi tekijöistä oli radikalisoitunut vankilassa ollessaan. Hän oli jopa lentokieltolistalle asti päätynyt mutta Ranskan tiedusteluviranomaiset eivät kuitenkaan häntä valvoneet ja sanoivat, että heillä ei ollut riittävästi varoja, jotta kaikkia voitaisiin valvoa, eikä tämä henkilö ollut tehnyt mitään erityistä sen takia, tai siihen suuntaan, että hän olisi ollut erityisen epäilyttävä. Miten suhtaudutte siihen, että meillä on pitkät luettelot epäilyksen alaisia, mutta ei riittävästi rahaa, jotta voisimme näitä epäilyttäviä tahoja valvoa. Minä tulen pienestä EU-jäsenvaltiosta. Teidän ähm, esimerkiksi Facebook-sivulle on tullut 3000 uhkausta äh, läheisiä vastaan. Kuvitellaanpa, että meppinä sitten raportoi tällaisen tapauksen, eikä saa viikossa mitään vastausta tähän ilmoitukseen. Vaikkakin sitten on kuvia ihmisistä vaikkapa sitten hirsipuussa, niin sitten sanotaan vain, että no eihän tässä nyt ole mitään tapahtunut. Uskovatko ihmiset meitä, kun me sanomme, että me taistelemme terrorismia vastaan? Eivätkö nyt Facebookin työntekijät vain naura meille? Ottavatko he lainkaan tätä asiaa vakavasti? I should mention in the Valmistelevassa kokouksessa Googlen Jigsaw kutsuttiin, mutta he eivät vielä päässeet viime hetkellä enää paikalle. Tämän vain halusin mainita. Seuraavaksi Maite, olkaa ole. Gracias, presidente. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä kertomuksesta. Kyllä, tässä havaitaan, että pyritään jäsentämään sisältöjä, jotka liittyvät eh, tähän ennan, ennaltaehkäisyyn. Täällä kollega puhui aikaisemmin ja olen aivan yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että operatiivinen puoli kehittyy paljon ammat ammattimaisemmin ja vahvemmin kuin ennaltaehkäisypuoli. Ehkä tätä on vaikea välttää, koska vaikka nyt on kyllä varoja komission puolella ja vaikka jäsenvaltiot paremmin huomioivat ennaltaehkäisyn suunnittelun. Siellähän kaikkein tärkeimpiä ovat nämä paikalliset suunnitelmat ja näistä meillä ei ole käsitystä, hän varmasti on vasta hiljattain ryhdytty toteuttamaan. Katson tällä joitakin asioita, esimerkiksi tämä uudelleenohjausmenettely ja yhteistyö Googlen kanssa ja toisten toimijoiden kanssa Jigsaw näköjään. Tässä on ensimmäinen twitti 7. joulukuuta lähetetty. Tämähän siis hyvin uusi asia. Jigsawssakin ei selvästi näy, kuka siellä takana on, ja tämä herättää epävarmuutta. sanota, mä vain, kun sen kiinnittiin huomioon. Sitten täällä vielä toinen asia. Komission jäsen puhui täällä varoista, joita on käytetty jo vuosia ja puhuitte uusista asioista, joita tulee sille. Tässä ei ole nämä 2020 varat, mutta muut ovat kyllä mukana. Kaikki nämä varat ja varsin epävirallinen tapa käsitellä tätä ennaltaehkäisyä, niin Näistä haluaisin tietää, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, oletteko ajatelleet mittaata näiden toimien tehokkuutta todella ennalta ehkäisen alalla? Onko teillä suunnitelmia kouluttajien kouluttamiseen niin, että siinä toimijana olisi todella asiantuntijat terrorismin alalta, eikä vain hyvät tyypit, joilla on hyviä aikomuksia, mutta jotka ei välttämättä koskaan ole olleet tekemisissä no, oikean fanaatikon kanssa, koska kouluttajan kokemus on paljon viattomimmilta leiriltä kerätty. Haluaisin todella pyytää, että jatkatte tätä työtä niin, että vielä paremmin jäsenneltäisiin tätä ennaltaehkäisypuolta, jotta huomioitaisiin myös hyvin jäsennellyllä tavalla mm, nämä eri kontekstit, joita Euroopan unionista löytyy, ei vain joitakin niistä. Ja että myös kouluttajat olisivat todella alan asiantuntijoita. Kiitoksia. Thank you. Mr. Jurek, please. Kiitoksia sitten edustaja Jure. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pański... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen kaikista näistä tiedoista. Sanoitte, että meidän täytyy keskittyä niihin ryhmiin, jotka ovat alttiita radikalisoitumiselle ja että meidän täytyy puuttua terrorismin syihin – Meillä kaikilla on omat kantamme tästä asiasta ja yritämme nyt päivittää tietojamme. Mutta haluaisin tietää, millä tavalla komissio määrittelee nämä ryhmät, jotka ovat alttiita terrorismille ja mitkä ovat sitten nämä terrorismin syyt. Anna Gomes. Tietysti on vaikeata vastustaa narratiivia, jos jäsenvaltiot eivät tee riittävästi edistääkseen integraatiota. Minun kysymykseni teille olisikin, missä määrin tätä työtä estää se, että jäsenvaltiot sallivat Saudi-Arabian ja muiden maiden maksaa imaamien, moskeijoiden ja muiden tähän kuuluvien esimerkiksi koulujen kustannukset. Kyse on siitä, että levitetään radikaali-islamistisia näkemyksiä. Tämä helpottaa myös radikalisoitumista. Mainitsitte terrorismin rahoittamisen ja aivan niin kuin kollegat mainitsivat, minä olin mukana siinä tiimissä, joka tapasi Europolin edustajat. Judith jo sanoikin, ja tekin sanoitte, että eurooppalainen FIU on hyvin tärkeä asia. Rahanpesu vastainen direktiivi on juuri lähdössä liikkeelle, mutta jos me emme saa mitään merkittävää aikaiseksi, niin te juuri mainitsitte äh, tämän. Eli tarvittaisiin mm, tiedustelutoimintaa Euroopan tasolla, kun ajatellaan esimerkiksi niitä yrityksiä, jotka tulevat tänne Eurooppaan, ostavat kiinteistöjä esimerkiksi Brysselissä – ja niin edelleen. Eivät jäsenvaltiot halua tällaista. Sansentini mainitsi suvereeniuden, mutta kyllä meidän tehtävämme ja teidänkin tehtävä on varmistaa se, että suojelemme kansalaisia. Emme halua suojella rikollisia ja terroristeja Näinhän siinä käy, jos me sallimme tämän jäsenvaltioiden suvereeniuden menettämisnarratiivin etenevän. Eli sitten saamme sellaisen rahanpesuvastaisen direktiivin, joka ei ole edes sen paperin arvoinen, jolle se on kirjoitettu komissiosta ja myös meiltä, jotka istumme rahanpesun vastaisissa neuvotteluissa. Täytyy, meidän täytyy välittää selkeä viesti jäsenvaltioille. Kyse on terrorismin vastaisesta taistelusta, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta taistelusta ja terrorismin rahoittamisesta. Ja lopuksi haluaisin kysyä teiltä vielä, mitä me ja komissio tekee, jotta voitaisiin perehtyä myös kryptovaluuttojen, virtuaalivaluuttojen rooliin. Kyse ei ole pelkästään bitcoineista. Niilläkin helpotetaan järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta ja terrorismin rahoitusta. Kysyisinkin, onko komission sen Moskovisin kanssa tehty tässä yhteistyötä. Hän on esitellyt sitä, miten ALVtä käytetään eh, hyväksi terrorismin rahoituksessa. Eli onko jo jotakin yhteistyötasoa, että tähänkin kysymykseen puututtaisiin komissiossa? Kiitos. Um, I have just one more speaker, Versia vielä, onko vielä muita, jotka haluavat puheenvuoron? Ei. Eli Versia lopuksi, olkaa hyvä. Oui, merci. Kiitoksia. Suokaa anteeksi komission jäsen siitä, että en kuullut esitystäne juuri ollenkaan, mutta minulla oli toinen sovittu meno. Mitä enemmän edetään tällä saralla täällä tai komissiossa tai jossain muualla, niin sitä paremmin tiedämme, että mitään helppoa ratkaisua ei ole. Tilanteet ovat hyvin erilaisia ja tiedämme, että myöskin toimijat ovat hyvin erilaisia. Ja myöskin vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot takertuvat omiin toimivaltuuksiinsa ja kansallisiin oikeuksiinsa. Ja samanaikaisesti kyseenalaistetaan EU tässä asiassa. Se on niin helppoa sanoa, että kaikki on EUn syytä se ei tee kaikkea, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä johtaa sitten aika yksinkertaistettuihin vastauksiin. Ja tällainen yksinkertaistaminen, vaikka tiedänkin, että ennalta ehkäisyn ja deradikalisoinnin osalta on edetty, niin tämä yksinkertaistaminen ei sovi yhteen sen tasapainon kanssa – kun ajatellaan turvallisuutta ja vapauksia. Ja olen vielä huolestuneempi, kun kuulen, että kollegat sanovat, että Ranskassa olisi voitu välttää iskut, jos poliisilla olisi enemmän varoja seurata enemmän suurempaa määrää ihmisiä. Se ei mielestäni ole ratkaisu. Eli kysymykseni olisi se, että voisiko kertoa vähän tästä tasapainosta turvallisuuden ja vapauksien välillä – ja itse olin ranskalainen, eli olen hiukan huolissani näistä asioista, kun ajatellaan näitä lakeja, jotka juuri on hyväksytty maassani. Ja sitten jatkan Anna Gomesin kysymyksestä, eli yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Hän puhui Persialahden maista. Mehän kävimme Ranskassa ja olen huolissani tästä yhteistyöstä Turkin kanssa. Mehän kaikki tiedämme täällä, että terrorismin määritelmä Turkissa on aika hankala. Ja tällä hetkellä Turkin vankiloissa on paljon ihmisiä, jotka on tuomittu terrorismista, vaikka heillä ei ole sen kanssa mitään tekemistä. Ja tämä johtaa sitten edelliseen kysymykseen. Eli kun teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotka ovat aika jotka ovat hyvin erilaisia sitten näiden kansalaisvapauksien suhteen. Kiitoksia. Tämä olikin viimeinen puhuja. Onko muita tervaliokunnasta? Ei taida olla. Kiitoksia tästä. Hyvä komission jäsen. Oh, well, thank you very much. Haluaisin kiittää näistä kysymyksistä ja sitoumuksesta näihin asioihin. Yritän nyt vastata yhtä moneen kysymykseen kuin vain suinkin pystyn. Pahoittelen, jos teistä tuntuu, että en pysty vastaamaan kunnolla. Pyydän, että otatte meihin sitten vielä yhteyttä kokouksen jälkeen. En halua jättää ketään sellaisen tunnelmaan, ettemme ota teidän huolenne tosissanne. Aloitette, aloitette suurilla kontekstuaalisilla kysymyksillä on näistä verkko-ongelmien mittakaavaa kysymyksistä. En nyt halua tätä ohittaa Kyllä me olemme ihan hyvässä tilanteessa sekä tässä vireilypanan kysymyksessä. Meillä on ollut kymmeniä tuhansia internetsisältöjä, joista on ilmoitettu ja myös näiden yritysten kanssa, jotka ovat näitä sisältöjä poistaneet, mutta meillä on vielä satoja tuhansia, ellei enemmänkin asiakirjoja tuolla vielä liikenteessä. Ja tästä syystä meillä onkin näin haastava tilanne. Se koskee sekä nopeutta että mittakaavaa, kun ajatellaan sisältöjen poistamista. Nopeus on ongelma, koska mitä pidempään sisältö on verkossa, sitä pidempään sitä voidaan jakaa ja sitä tehokkaampi viesti on. Siksi niin monet ovat todella keskittyneet tähän niin sanottuun kultaiseen tuntiin, niin että tunnin aja, sisällä saataisiin sisällöt poistettua tai kokonaan estettyäkin. Mittakaavakin on ongelma, koska vaikka paljon edistymme suurilla foorumeilla, niin sitten on tämä migraatio-ongelma e, muille foorumeille, muille alustoille. Kuten sanoin, Europol tekee nyt työtä yli sadan alustan kanssa ja havaitsevat siellä materiaalia noin 150 alustalta emme pysty jokaista alustaa tässä valvomaan. Esimerkiksi täällä on pari sellaista, jotka on, on liitetty Daeshin, ISISin, josta todella levitetään materiaalia, on hyvin vaikeaa saada nämä alustat tekemään meidän kanssamme yhteistyötä. Mutta voimme kyllä vielä paremmankin työskennellä ottaen yhteyttä tukemalla koko tätä muiden alustojen muodostamaa ekosysteemiä. Kyllä voimme todella työtämme parantaa silloin, kun materiaalia on tunnistettu ja kun jäämme sitten lainvalvontaviranomaiseen silloin, kun se on asianmukaista ja laillista, niin no, lainvalvontaviranomaiset voivat seurata toiminnassa. Ja toki vielä on parannettava toimintaa sen osalta, kuinka valvomme omaa toimintaamme niin tämä liittyykin kysymykseen. Joissakin tapauksessa kyseessä on myös palautekumppaneiltamme Europol teki erittäin hyvää työtä ja sitä sille hatunnosto joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa. On tällainen internet sisällöstä ilmoittava yksikkö, IRU-yksikkö. Ja sitten meillä on myös internet-alustan kumppaneita, mutta meidän, kyllä tämä on vieläkin aika haastavaa saada kokonais, ö, kuvaa tilanteesta, että aivan oikein teitte, kun esititte tämän kysymyksen. Sitten täällä oli asia, jo, johon haluaisin vielä palauttaa, joka kusu, kuului myös muiden kollegoiden kysymyksissä, muun muassa Sargentinin kysymyksissä, koskien sitä, mihin me keskitymme. Alkuvaiheessa Tämä on hyvin selvää Eurobolin iruyksikössä, mutta myös olemassa olevissa kansallisissa iruyksiköissä. Ensi Ensivaiheessa keskitytään sellaisen materiaalin, joka on laitonta tai joka kannustaa laittomaan toimintaan. Mehän olemme kaikki täällä sopimme, tekin olette sopineet tästä terrorismin vastaisessa direktiivissä asioista, jotka ovat nyt laittomia – kouluttaminen, rekrytointi, ihmisten rohkaiseminen siihen, että he matkustaisivat konfliktialueille. Nämä ovat näitä asioita, joista olemme sopineet ja mielestäni ne olisi jo huomioitava, koska ne ovat laittomia. Tietenkin on kaikki sellainen toiminta, joka yllyttää terrorismitekoihin myöskin on tässä mukana. Artikla 21 direktiivissä on tästä, tässä suhteessa hyvin selkeä. Eli ensin keskitymme tämän tyyppiseen sisältöön ja niihin asioihin, jotka liittyvät EUn laajuisesti sovittuihin laittomiin toimiin. Joissakin maissa tätä on täydennetty kansallisella lainsäädännöllä, mutta ei kaikkialla. EU-lainsäädäntö kuitenkin tämän parlamentin tekemän työn ansiosta on yhdenmukaista kaikkialla ja kaikissa jäsenvaltioissa. Seuraavassa vaiheessa, kun materiaali on sieltä löydetty ja havaittu, tässä vastaan Sinillä, on totta käsittääkseni, että Europol käy vuoropuhelua eh, alustan kanssa ja katsoo, mikä on tämän alustan näkemys, noudattaako se omia toimintaohjeitaan. Teemme tällaista yhteistyötä alustojen kanssa ja pyrimme saamaan alusta itse toimivaan omien sääntöjen mukaisesti huomioida se, että IRO tai, tai lainvalvonta saattaisivat ryhtyä toimiin, jos kyseessä on vastainen toiminta tällaisesta yh- yhteistyötoiminnasta varmaankin Euroopalla, Euroopalla teille puhuu, ja se on hyvin arvokasta toimintaa, kun äh, rakennetaan näitä kumppanuuksia alusten kanssa, ja näin 7-8 prosenttia sisällöstä saadaan tätä kautta jo puistettua, kun niistä on ilmoitettu. Kyseessä ei ole äänestään jihadisti sisältö, vaan ihan riippumatta, kuka sen on tuottanut, kaikki tämä katteetaan samalla tavalla äh, äärioikeisto sisältö kuin valkoisen ylivallan äh, edustajama sisältö ja myös jihadisti äh, sisältö, kaikki tämä tässä ehkä ollaan kallistuneita pikemminkin jihadistisuuntaan, mutta ei se johda siitä, että keskitytään ainoastaan siihen, vaan se on, kysymyksessä on siitä, että se maa muodostaa suurimman osan materiaalista, jota käsitellään. Sitten vastanarratiivin tehokkuudesta oli useita kysymyksiä. Aloitan edustaja Krispikistä. Tämä onkin todellinen haaste niin kuin koko ennaltaehkäisypuoli, kun pyritään arvioimaan sitä, kuinka tehokkaasti työtä on tehty. Olen yhtä mieltä kolleganne kanssa tuossa vieressäni, joka sanoi, että haasteena pyrkiä mittaamaan ennaltaehkäisyn tulokset. Olen tehnyt työtä toisessa kontekstissa Pohjois-Irlannissa ennaltaehkäisyn parissa ja pyrkinyt estämään haavoittavia ihmisten radikalisoitumista. Vähän eri konteksti, mutta samanlaiset tekniikat, erityisesti yhteisöissä, kun nuoriso äh, haluaisi parempaa maailmaa ja, ja joita sitten houkutellaan väkivaltaisiin toimiin. Tiedän kyllä, kuinka vaikea tällaisten ohjelmien järjestäminen on ja kuinka vaikea niiden tehokkuuden mittaaminen on, mutta voin kertoa teille, että joka tapauksessa näitä ohjelmia on vietävä eteenpäin. Se on aivan välttämätöntä, vaikka loppuvaiheessa vain saavutetaan muutamia yksilöitä. Kun tässä toimitaan niin suuressa mittakaavassa, ei välttämättä nuorison parissa ja vankiloissa ja koulussa, vaan internetissä, niin ei ole mitenkään helpompaa mitata toiminnan menestystä ja tehokkuutta, vaan voidaan ainoastaan katsoa näitä ohjelmia ja hankkeita, joista itse uskoo, että ne saavuttavat tuloksia. Ja pyrittävä vain vahvistamaan hyviä käytäntöjä. Edustaja Grisbeck kysyi, ovatko kaikki jäsenvaltiot mukana. En ole varma tästä jotkut jäsenvaltiot eivät tunne, että heitä tämä ohjelman ongelma niin suoraan koskee kuin muita. Ne jäsenvaltiot, jotka oman kokemuksensa kautta ovat joutuneet asian kanssa tekemisiin, niin heillä on useita ohjelmia. Ranskassa on äh, tämä Stop Jihad-ohjelma, joka on mielestäni aivan erinomainen äh, foorumi ja suosittelen sitä jatkuvasti muillekin. Ja pidän sitä aivan esimerkkinä. Sitten on belgialainen ohjelma, useitakin ohjelmia saksalainen ohjelma Life Democracy nimeltään, joka pyrkii tekemään työtä liittovaltion tasolla, joka käsittääkseni on suunniteltu nimenomaan Saksan olosuhteisiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on useita malleja, joistakin niistä voisi olla hyötyä muuallakin, mutta ei kaikista, koska nekin on suunniteltu nimenomaan kyseisen maan olosuhteisiin. Alankomaissa on tällainen Speak Up-hanke, joka on mielestäni hyvä, joka kohdistuu nuoriin ja opiskelijoihin. En usko, että tähän on mitään yhden koon ohjelmaa. Silloinkin kun puhutaan verkosta, niin on suunniteltava toimia, jotka sopivat tiettyihin olosuhteisiin, tiettyihin haasteisiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän on tehtävä teollisuuden kanssa työtä Mainitsit, että kutsutte Googlen käsittääkseni, mutta he valitettavasti he eivät päässeet paikalla. Voin vain rohkaista teitä uudetta, yrittämään uudelleen, että heidät saataisiin mukaan, koska siellä tehdään todella mullistavaa työtä sen osalta, miten kaikkea tätä tekniikkaa ja tietoa voidaan käyttää, niin että voidaan uudelleen ohjata ihmisiä, ihmisiä jotka hakevat radikalisoivaa materiaalia. Niin komissari tähän väliin, he todella olivat tulevissa ja viime hetkellä peruttivat. Siinä ei varmasti ollut mitään pahaa mutta Kyllä me saamme heidät takaisin. Niin, en tarkoittanut tätä mitenkään kritiikkinä, vaan, mutta siellä todella on, kun tehdään oikein hyvää työtä. Ja todella henkilöt, jotka hakevat radikalisoivaa materiaalia mahdollisesti, johdetaankin tekniikan kautta muun tyyppiseen materiaalin pariin, jossa käsitellään tätä aihe, aihe, aihepiiriä eri kyllä tämän tyyppistä tekniikkaa voidaan käyttää ja tämän tyyppisiä aloitteita äh, jäsenvaltioistakin tarvitaan. Useat teistä esittivät kysymyksiä kolmansista maista ja niiden toiminnasta, salafistitoiminnasta, kuten Holmeier mainitsi, tai rahoituksesta, joka tulee kolmansista maista, niin kuin edustaja Sipel mainitsi. Me olemme toki tietoisia siitä, että kolmannet maat rahoittavat ja vaikuttavat toimintaan ja se toiminta on relevanttia. Me olemme keskustelleet tästä usean kertaan komissiossa ihmisten kanssa, jotka tekevät työtä tämän asian parissa – olemme olleet myös kentällä. Molenbekin mainitsen, koska se on viimeisin vierailumme. Siellä tapasimme ihmisiä, jotka todella taistelevat näiden haasteiden kanssa. On hyvin vaikeaa nähdä, mitä voimme tehdä eu tasolla, jotta voimme puuttua asiaan, joka, joka pureutuu aivan, aivan sen ytimeen, kuinka eri eri julkiset viranomaiset tekevät työtä uskonnollisten eh, viranomaisten, eh, uskonnollisten johtajien kanssa. Nämä tilanteet vaihtelevat maasta toiseen, mutta emme mitenkään tätä ohita. Emmekä myöskään ohita näitä haasteita, jotka liittyvät näihin palaajiin. Juuri tämän radikalisoitumiskysymyksen parissa. vaikka nämä henkilöt eivät itse olekaan tehneet väkivaltaisia tekoja, he saattaisivat levittää radikalisoivaa materiaalia, joka kannustaa väkivaltaan. Olemme tästä puhuneet useissa kokouksissa, kun olemme puhuneet tästä RAN-verkostosta, radikalisoinnin tiedostamisen verkostosta, ja jotkut eh, ovatkin tehneet laajoja tutkimuksia näistä, näitä palajia koskien. Kyseessä ei ole ainoastaan turvallisuushaaste, vaan myös eh, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen haaste, kotoutumis, integroitumishaaste ja se, miten nämä henkilöt voivat eh, aiheuttaa ongelmia omassa yhteisössään ja mahdollisesti levittää radikalisoivaa materiaalia. Olen äärettömän iloinen siitä, että RAN-verkosto on keskittynyt tähän kysymykseen. Kyseessä eivät ole vain nuoret. Kuinka sitten haavoittuvat ryhmät tunnistetaan? Täällä edustajat kysyvät sitä koskevia kysymyksiä. Perustana on kokemus huippuasiantuntijoilta. Ja sitten on tiettyjä, tiettyjä erottavia ryhmiä, mutta eivät ainoastaan ole kyseessä nuoret ja koulutuksesta ulkopuolelle jääneet vangit, entiset vangit. Nämä ovat erityisiä ryhmiä, mutta eivät mitenkään kattavia. Siksi olemmekin tätä RAN-verkostoa käyttäneet. Meillä on todella alan toimijoita, jotka voivat jakaa kokemuksia ja oppia toistensa kokemuksista ja, ja sitten kohdentaa toimijan uudelleen tarpeen vaatiessa. Integraation edistäminen on aivan selvästi osa haastetta vastauksena edustajalle komissiossa aikaisemmin. Tänään keskustelimme siitä, kuinka voisimme tehdä työtä koko komission sisällä niin, että poliittinen politiikkamme ja myös työllisyyteen ja koulutukseen ja muihin eh, toimiin, kulttuurin mukaan lukien, että kuinka näitä voitaisiin käyttää niin, että voitaisiin edistää integraatiota ja, ja estää radikaali soivan materiaalin leviämistä. Voisin vielä kolmasista maista yhden asian tässä todeta. Kolmansien maiden osalta nämä palaavat eh, henkilöt ovat ongelma. Niin sanotun islamisen valtion mureneminen on aloittanut keskustelun siitä, että ehkä ihmiset ovat palaamassa Eurooppaan ja on ihan oikein keskittyä tähän. Mutta aika monet eh, vierastaistelijat Irakissa ja Syyriassa eivät lähteneet Eurooppaan vaan muualle – että nämä ihmiset, jotka ovat palaamassa näihin maihin tai matkustamassa muualle ähm, epävakaille alueille, Afganistaniin, Jemeniin tai Libyaan, meidän etumme mukaista on toimia niin, että yritämme auttaa erityisesti naapurialueilla olevia maita, joihin, joihin kohdistuu jännitteitä juuri näistä ihmisistä, jotka palaavat Irakista ja Syyriasta. Ja siksi olemme pyrkineet rakentamaan tällaista eh, vuoropuheluverkostoa jossa meillä on ohjelmia, joilla, joissa on keskitytty turvallisuuden lisäämiseen ja myös eh, terrorismin ehkäisyyn. Eh, viime arvioiden mukaan arvioimme noin 2 miljardia euroa on EUn ulkoisissa ohjelmissa keskitetty, keskitetty turvallisuusulottuvuuteen, joka on juuri tämän työn ytimessä. Kun tätä työtä teemme, ja tämä liittyy Versiaan viimeisin kysymykseen Turkin kanssa tai minkä tahansa muun maan kanssa, niin varmistamme sen, että yhteistyö perustuu meidän arvoillemme. Emme halua muun tyyppistä yhteistyötä edistää. Sitten haluaisin vielä, ennen kuin menen tähän laajempaan rahanpesun vastaiseen asiaan, haluaisin vielä mainita tämän bitcoin-asian, jolla, jonka te mainitsitte, jolla rahoitetaan terrorismia. Olemme tästä tietoisia – Bitcoin asia on sellainen, jos sinne jotakin laitonta tapahtuu, niin siihen on puututtava joka tapauksessa, mutta erityisesti kiinnitämme tähän ja muuhun vir- vir- virtuaalivaluuttaan äh, tapana, jolla helpotetaan äh, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Ja äh, Euroopassa on ollut useita, useita konferensseja viime, viimeksi kesällä juuri tästä, kuinka voitaisiin edelleen välttää sitä, että virtuaalivaluuttaa käytettäisiin näihin tarkoitukseen. Jos näitä kertomuksia tulee vastaan, niin olen, jaan ne toki teille. Sitten näistä kysymyksistä, jotka koskevat sitä, kuinka aiomme vahvistaa FI kun verkostoa ja rahanpesu vastaista verkostoa ja terrorismia ja muuta. Se oli todella FIU äh, yksikkö, tiedusteluyksikkö. Olen aivan yhtä mieltä edustajan kanssa, että tässä on eurooppalainen ulottuvuus ja siihen meidän pitäisi keskittyä. Siksi tässä vähän meninkin pidemmälle ja haluan todella tukea teidän työtänne viidennessä vastaisessa äh, direktiivissä ja haluaisin korostaa sitä, että jos ja kun, ja toivon, että kun päästään sopimukseen FIU-yksikköjen vahvistamisesta ja äh, rekisterien vahvistamisessa ja avoimuuden lisäämisessä, äh, tämä liittyy 4 ja 5 ja vastaiseen direktiiviin, niin katsomme, mitä sen pohjalta voidaan tehdä. Tietenkin meidän on keskusteltava teidän kanssanne, mutta haluaisimme nähdä, voitaisiinko antaa äh, kansallisiin, kansallisten pankkien rekistereihin lainvalvontaviranomaiselle pääsyä ja katsoa, kuinka voisimme vielä lisätä yhteistyötä tiedusteluyksikköjen välillä ja tiedusteluyksikköjen ja lainvalvontaviranomaisten välillä. Niitä voitaisiin vahvistaa Euroopan tason arkkitehtuuria näissä asioissa. En tiedä, onko tämä rohkaisevaa vai ei. Se voi olla vähän lainnistavaakin, koska se tarkoittaa vielä lisää työtä näissä asioissa. Ja tunnen kyllä sympatiaa, kun olet lähdössä nyt yhdeksänteen trilogin tämän eh, tämän rahanpesudirektiivin osalta, mutta tämä on todella tärkeää, koska terrorismin rahoitus ja rahanpesun käyttörikollisuudessa ei ole asia, joka on häviämässä, vaan se kehittyy, muuttuu ja muuttuu koko ajan vain vaikeammaksi estää. Ja tästä syystä meidän on myöskin kehitettävä omia vastauksiamme ja toimiamme, niin kuin tekin te, teette. Kiitoksia, kiitoksia työstäne tässä asiassa ja toivon, että vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin ja jos ei, niin ottakaa yhteyttä myöhemmin. Kiitoksia komission jäsen. Kollegat ovat varmaan samaa mieltä, eli kun hän lopuksi sanoi, eli rahanpesudirektiivi, sehän on siis rahanpesun, rahanpesun vastainen direktiivi tietysti. Meillä on yhdeksäs neuvottelukierros ja tämä osoittaa, että tästä ei vain puhuta. Tähän liittyy paljon lainsäädäntötyötä ja muistuttaisin kaikille kollegoille, että te olette mukana tässä turvallisuusvuoropuhelussa. Ja se johtuu siitä, että tässä valiokunnassa halusimme kehittää oman turvallisuusulottuvuuden. Ja meidän täytyy muistuttaa, että kollegat ovat tehneet hyvin paljon työtä tämän direktiivin ja muidenkin direktiivien osalta jotka olivat osa tätä strategista tavoitetta. Eli kollegat ovat tehneet paljon työtä valiokunnassa, jotta tämä toteutuisi. Ja myöskin TER-valiokunnassa sitten aktiivisesti käsitellä näitä asioita ja myöskin ensi vuoden alkupuoliskolla. Silloin käymme varmaan enemmän Pariisissa, Lontossa ja muissa jäsenvaltioissa. Eli tiedämme, mitä teet. Minä en ole ainoa, joka seuraa teitä Twitterissä. Tehän kävitte hiljattain esimerkiksi Molenbeekissä ja olette tehneet paljon muutakin, mutta tämä muodollinen keskustelu tämän valiokunnan kanssa on tärkeää. Ja tämä oli merkittävä keskustelu, jossa oli paljon sisältöä ja me pidämme erittäin tärkeänä näitä valmistelevia kokouksia, eli kiitoksia. Ja ja kolmas turvallisuusvuoropuhelu järjestetään ensi vuoden alkupuolella ja haluamme ylläpitää näitä suhteita tähän vuoropuheluun. Ja nyt meillä on sitten uusi ulottuvuus, tämä uusi TER-valiokunta. Ja jos kollegat eivät kuule tai olleet paikalla alussa, niin te esittelette tämän yhteen toimivuussuunnitelman huomenna. Ja voimme sitten keskustella sitä kanssanne myöhemmin. Eli se olisi täällä oikein mielenkiintoista. Ja sitten valiokunta laati tästä raportin, eli esittelette tämän huomenna, ja me sitten keskustelemme siitä kanssanne. Eli kiitoksia kollegat. Tiedän, että nyt on maanantai-ilta Strasbourgissa, mutta kiitoksia kärsivällisyydestänne ja hyvästä keskustelusta. Eli kiitoksia komission jäsen, kiitoksia koko tiimillenne. Kiitos. Thank you. Thanks, colleague, for the excellent debate. Um, we, we could... Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta. Pidämme tauon puoli yhdeksään asti. Sen jälkeen meillä on sitten sähköinen äänestys kello 20.30. Eli pidämme tauon siihen asti. Eli lyhyt tauko. Tiedän, että jotkut haluaisivat jo aloittaa, mutta täällä ei ole vielä riittävästi väkeä paikalla, eli täytyy odottaa puoli yhdeksän asti. Dear colleagues, um, I'm ready. Kollegat, voisimme aloittaa äänestyksen. Eli odotellaan vielä hiukan esittelijän paikalla. Korrao. Eli sitten kun olette valmiina ja omilla paikoillaan, niin voimme aloittaa. Kiitos. Minä olen valmis, mutta kaikki eivät vielä ole paikoillaan. Yhdellä ei ole äänestyskorttia. Mukana hän on sitä ilmoittanut, eli onko joltain muuta jäänyt kortti? Ei, hyvä. No niin, eli sähköinen äänestys. Tämä ei oikein ole hyvä nuija. On hyvin heikko, mutta No niin. Eli rahanpesun torminen rikollisoikeudellisin keinoin esittelijä on Ignacio Corrao. Eli päätös lähteä toimielinten välisiin neuvotteluihin ja neuvottelutiimin kokoonpano – Eli ennen kuin aloitamme, niin kompromisseja ja kohtakohdalta äänestyksiä ei voida hyväksyä. Ja neuvottelujen aikana sovittiin äänestyslistasta mukaan lukien kompromissit 3, 5 ja 6. Ja kohtaan 2a Eli tämä pieni muodollinen ilmoitus. Ja nyt kysyisin, onko esittelijällä jotain sanottava ihan lyhyesti ennen äänestystä, eli Korra, olkaa hyvä. Rapidamente, rapidamente. Ve, very fastly. <laughs> Aivan nopeasti. Olen tyytyväinen, että pääsin ylipäätään paikalle. 15 tunnin matka. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, joiden kanssa olemme tehneet tätä työtä ja saaneet mietinnön valmiiksi. Tämähän on tärkeä aihe tälle valiokunnalle ja Euroopan parlamentille. Kyse on järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelusta, joka hyökkää pääomia ja perintöämme vastaan. Ennen kaikkea olemme pyrkineet samanaikaiseksi poliittisen kannan, joka menisi pidemmälle tällä parlamentissa ja korostaisi sitä, että meidän täytyy päästä pidemmälle, jos haluamme mandaatin loppuun mennessä saada tuloksia aikaan. Haluan kiittää siis kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia työhön osallistuneita. Ja päätän tähän aivan nopeasti. Kiitoksia. Jollain kollegoilla oli hirveä matka tälle, tänne tänään, eli no, nyt sitten äänestämme. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kohdasta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kohdasta kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissikohdasta kolme ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 114 ja 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta viisi ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissikohdasta 6. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 162. Äänestys alkaa. Laitteisto on hiukan hidas tänään. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissikohdasta 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissikohdasta 8a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissikohdasta 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta 10. Äänest... Ja hetkinen. Kollegat. Devi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissikohdasta 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissikohdasta 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri ykkönen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri kakkonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ekon kakkonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri kolmonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Devi 2 ja sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Ekon kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Hetkinen. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Juuri nelonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Devi 3, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 47, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri Vitonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 52, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty toinen osan puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Devi Vitonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ekon kutonen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. dv Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Deve 7 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juri 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 70. Niin, 73 ja 75, 85, kaikki yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten juuri 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuu äänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta, neljä tyhjää ääntä. Ja sitten päätös lähtee neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai, eikö joku ehtinyt äänestämään? Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta, ei vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Eli onnittelut esittelijälle. Ja myöskin varjoesittelijöille. Kiitos kollegat. Tiedän, että joillain oli hankala matka tänne tänään. Eli äänestys päättyy. Ja tämä oli myöskin vuoden viimeinen kokous. Kiitoksia yhteistyöstänne. Kiitos kaikille. No, kuka teistä nyt kuuntelee, mutta hauskaa joulua. Nähdään ensi vuonna.